varmaan nämä äh, edustajat, jotka ovat seuranneet tätä kokousta tuolta yleisölehteriltä. No niin, aloitetaanpa äänestykset. Ensin äh, kyse on Lisa, Elisa Ferreiran äh, mandaatista. Ja tähän liittyy liittyvät äh, kansallisten viranomaisten välittämät tiedot. Minä en ole saanut mitään tarkistuksia, mitä tulee puheenjohtajakokouksen ehdotukseen äh, nimityksistä.